varapuheenjohtajan korkean edustajan nimissä. Komissari Haan, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, mandaattini alusta alkaen latinlaisen Amerikan suhteet ovat olleet varapuheenjohtajan korkean edustajan lisä, listalla. Selak on ollut yksi tärkeä strateginen kumppanuus. Meillä on yhteiset arvot, haluamme edistää yhteisiä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin Kuuban kanssa tiivistettävät suhteet ovat olleet yksi näistä tavoitteista. Ja globaalia politiikkaa on vuosikymmeniä ohjannut politiikka Kuuban suhtaan ja joskus me unohdamme, minkälaisia myönteisiä muutoksia on tapahtunut. Emme saa nyt menettää niitä mahdollisuuksia, jota nyt on syntymässä. Ja tietenkin Eurooppa ei voi istua takapenkillä, kun joku muu tekee historiaa. Meidän pitäisi olla mukana tekemässä historiaa, ja jotta voimme myös varmistaa sen, että meidän arvomme ja meidän prioriteettimme heijastuvat myös ihmisarvokysymyksiä. Viime kuukausien aikana korkea edustaja on ollut henkilökohtaisesti yhteydessä Kuuban puolen Tammikuussa oli Costa Ricassa konferenssi, jossa Kuuban ulkoministeri Äh, äh, oli, mm, ja, ja, ja Mogherini tapasi myös Castroa ja, ja äh, kauppaministereitä. Ja ulkoministeri Rodriguez on myös käynyt Brysselissä aloittamassa virallisen poliittisen dialogin ja ja EUn huippukokouksen, sele, huippukokouksen yhteydessä sitten jatkettiin näitä kontakteja. 2014 helmikuussa EU hyväksyi neuvottelumandaatin PTCA Kuuban kanssa. Tässä on mahdollisuus luoda foorumi rakentavalle vuoropuhelulle Kuuban kanssa ja tämän jälkeen on molemmissa, eh, on neuvostossa keskusteltu asiassa, asiasta ja haluttu eh, Castron eh, hallitukselta uudistuksia. Jäsenvaltiot ovat ryhtyneet myös kahden välisesti tiiviimpään yhteistyöhön Kuuban kanssa. Halusimme päivittää meidän lähestymistapamme, jotta voisimme tehokkaammin edistää EUn tavoitteita suhteessa Kuubaan poliittisen, poliittisten ja, ja, ja taloudellisten muutosten tekeminen, ihmisoikeuksien su, parantaminen kuubalaisille on tärkeää. Me olemme poliittista dialogia, dialogia käyneet ja nyt neuvo, 2014 neuvottelut alkoivat ja, ja ne ovat jatkuneet maaliskuulle 2015 saatta. Rovako Mogherini on ollut yhteydessä kuubalaisiin viime kuukausien aikana ja tämä on antanut myös mahdollistanut prosessin eteenpäin viemisen. Kesäkuun puolessa välissä neuvottelujat olivat neljättä kertaa neuvottelupöydän ääressä Brysselissä. Nämä ovat hyvässä ja rakentavassa hengessä käytyjä neuvotteluja. Me olemme yhdessä saaneet aikaan edistystä varsinkin yhte, <clears throat> kehitysyhteistyöstä ja, ja tällä hetkellä olemme saaneet tätä edistettyä ja toivottavasti nämä tietyt neuvotteluteemat voidaan saada seuraavalla kierroksella jo päättyyn. Poliittinen dialogi eh, edistyi myös ja neuvottelijat pystyivät hyvinkin hedelmällisiä ajatuksia vaihtamaan ja näitä ajatuksia pystyttiin vielä kehittämään. Nämä neuvottelut antavat mahdollisuuden tiivimpään neuvottelujen valmisteluun seuraavalla kierroksella syyskuussa tietäneet, että että Bruno Rodriguez, ulkoministeri, suostui siihen, että neuvotteluja, neuvotteluja kiirehditään, niin molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että tämä on kaikkien yhteiseksi hyödyksi edistys osoittaa, kuinka sitoutuneita molemmilla puolilla ollaan suhteiden kehittämiseen. Edistystä on tapahtunut myös alalla, joka on ytimenä nimittäin perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Maaliskuussa ehdotettiin että perustetaan tällainen erityinen rakenteellinen dialogi ihmisoikeuksista. Sitä on jatkettu Brysselissä, jossa saatiin yhteisymmärrys siitä, että perustetaan tämmöinen ihmisoikeusvuoropuhelu. Ja perustava kokous pidettiin 25. kesäkuuta Brysselissä, jossa oli EUn ihmisoikeus erikoisedustaja Stavros Lambridis. Ja tarkoituksena jatkaa tällaista dialogia ennen kuin muut neuvottelut saadaan päätökseen. Joten ihmisoikeusdialogi suunnitellaan sopimuksen mukaisesti ja tarkoituksena saada siitä jatkuvaa. Tämä vuoropuhelu antaa mahdollisuuden parantaa yhteisymmärrystä ihmisoikeuksista, vaihtaa kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja löytää mahdollisia yhteistyön aloja EUn ja Kuuban välillä ja tämä antaa myös foorumin keskustella ajankohtaisista aiheista ja tuoda esille huolenaiheita tietyistä yksittäistapauksista. Tällaista vuoropuhelua käytetään myös palautteen antamiseksi poliittisella tasolla. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, tämän positiivisen sitoumuksen valossa oli pettymys kuulla äh, Havanan viime viikkoisista tapauksista. Siellä oli väkivaltaa äh, ja paljon pidätyksiä. Tietenkään ei saa mielipiteen ilmauksia rajoittaa, jos ne ovat rauhanomaisia ja senpä takia väkivallan käyttö äh, on, sitä ei voida hyväksyä. Ja tämä viranomaisten toimintaa pitää, rajoit- pitää äh, valvoa. Me toivomme, että kuubalaiset, Kuuban viranomaiset äh, katsovat, että tällaista ei toistu uudelleen ja antavat äh, rauhanomaisten mielenilmausten jatkua. Kuuban viranomaisten kanssa keskustellessa äh, varapuheenjohtaja on myös ottanut esille monia ulkopoliittisia kysymyksiä, suhteet Kolumbiaan, jossa Kuupalla on isäntäasema neuvottelujen äh, järjestämisessä. Muita tapauksia on globaali yhteistyö terveydenhoidon alalla. Kuuballahan on tässä hyvin äh, tärkeä asema esimerkiksi Ebola-kriisin yhteydessä. Ilmastonmuutos, COP21, konferenssivalmistelussa valmistelussa Kuuba on myös tärkeää pitää mukana tämä osoittaa lähestymistä, tämän osoittaa myös lähestyminen Kuuban ja USA välillä. Kuuba viime viikolla yhdessä USAn kanssa ilmoitti lähetystöjen avaamisesta Washingtonissa ja Havannassa. Tämä on osoittanut, miten Castro ja, ja, ja Obama ovat pystyneet pitkäaikaisen umpikujan ajamaan, avaamaan ja pääsemään siitä ulos. E, e, ja tämän päivän äh, tämän päivän maailmassa Kuuban kauppasaarto ei ole millään tavalla perusteltua ja se kannattaisi poistaa on ollut monia eurooppalaisiakin, jotka ovat kärsineet tästä, tästä poliittisesti tehdystä maailmanjaosta. Sen pitäisi nyt loppua sen myötä, kun USAn kauppasaarto loppuu. USA on aina puhunut yksipuolisista toimenpiteistä, esimerkiksi humanitaariset, humanitaariset vaikutukset kuubalaisiin ja myös EUn ja, ja myös kauppasuhteisiin. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών εκ μέρους. Kiitos. Seuraavana poliittisten ryhmien puheenvuorot EPPn ryhmän puolesta herra De Grandes Pascual. Kaksi minuuttia. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puhemies ja kiitos oikein paljon komission jäsen tästä yksityiskohtaisesta ja laajasta katsauksesta, joka todellakin tuo toivoa meille. On selvää, että kaupalliset vuoropuhelut edistyvät ja on selvää sen pohjalta, mitä te diplomatian osalta sanoitte, että kukin käyttää aina perinteisiä puhetapoja. Minä olen sitä mieltä, että neuvottelun aloittaminen ja poliittisen vuoropuhelun yhteistyösopimus toisaalta ja sitten suhteet Yhdysvaltoihin, nämä ovat olleet uuden vaiheen alku Kuuban ja muun maailman suhteissa. On selvää puhemies, että Kuubassa tapahtuu muutoksia. Olisi hyvä, jos muutokset olisivat nopeampia, mutta kuitenkin tässä ollaan nyt menossa uuteen suuntaan ja asiaa läheltä. Olisi hyvä, jos Euroopan unioni olisi hyvin lähesti mukana tässä prosessissa, niin kuin komission jäsen sanoi. Suurin osassa Amerikan, latinalaisen Amerikan maissa meillä on läheiset yhteistyösuhteet. Kuuba on tunnetusta syistä yksi tuon maanosan harvoista eräistä tapauksista. Toivottavasti seuraavien viikon aikana ja kuukausien aikana voidaan syventää meidän suhteitamme neuvottelujen kautta. Yksi tärkeä osa neuvotteluja ovat ihmisoikeudet on hyvä, että korostitte niitä puheenvuorossanne. On hyvä, että äskettäin pidettiin ensimmäinen Kuuban ja EUn viranoisten välinen korkean tason vuoropuhelu. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet eivät ole mitään sisäisiä asioita, vaan ne ovat Euroopan unionin arvoyhteisön peruspilari ja meillä on suhteita Kuuban. Me olemme Kuuban ystäviä ja haluamme, että tämä todellakin toteutuu. Kuten eh, tässä kuultiin, nyt on ollut pieniä askelia maailman suuntaan. Toivottavasti Kuuba avautuu myös kuubalaisten suuntaan ja haluamme, että Kuuba tulee mukaan kansainväliseen yhteistyöhön Kuuba, jossa saadaan lisää hyvinvointia, mutta myös lisää vapautta. Yhteistyösopimus tarkoittaa sitä, että kaiken pitää sitoutua sen toteuttamiseen, mutta mitä kuvassa tehdään siellä, hyvin vähän edistytään, muut kuitenkin toimivat. On tärkeää jatkaa neuvotteluja ja Kuuban kansa on pitkään pyytänyt demokratiaa. Tämä on todellakin valankumouksellinen asia. Kiitos. Kiitos. Pyytäisin teitä pytäytymään puheajassanne. SND, herra jo kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan unionin ja Kuuban strateginen kumppanuus tulisi saada aikaan, olisi saatava aikaan ähm, kehityspolitiikan pohjautuva kumppanuus, yhteisiä äh, taloudellisia suhteita ja poliittista vuoropuhelua myöskin tarvittaisiin. Tietysti joku saattaa kysyä, että mitä nyt Euroopan unioni voi Kuuballe tarjota, äh, miten EU voi vaikuttaa Kuuban avautumiseen. No, tilanne ja ajat eivät ole helpot. EU:ssa ja EUn lähiympäristössä, mutta meillä on kuitenkin eh, humanistinen kuva eh, ihmisistä ja me nimenomaan panostamme ihmisiin. Ja on erittäin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta kehittyy maassa ja yksittäiset eh, tahot. Ja tällä tavalla voidaan Kuuba huomioida. Ja jos se otettaisiin tällaisen kauppamenettelyn piiriin, jossa sille erityisasema tarjottaisiin. Se olisi myöskin hyvä asia. Mutta asioissa on edettävä nopeasti. On tärkeää, että muutamme e, yhteistä kantaamme Kuuban suhteen, koska nykyinen kanta on vanhentunut eikä e, mahdollista yhteistyötä, vaikka ovia muuten onkin avattu vuoropuhelu Kuuban kanssa on äärimmäisen tärkeää. Se on tärkeää, kun ajatellaan kestävää kehitystä ja ylipäätään eh, globalisoitumista maailmaa, globalisoituvaa maailmaamme. Emme saa luopua omista arvoistamme, mutta toisaalta emme saa myöskään perustaa toimintaamme ennakkoluuloihin. Sosiaalidemokraattina katsoisin, että on tuettava korkean edustajan lähestymistapaa. Meidän on oltava aktiivinen kumppani ja näin tuettava Kuuban kehitystä kohti avointa demokratiaa. Ja toivottavasti sitten varsinainen poliittinen keskustelu eri vapauksista voi myöskin syntyä. Tietysti peruspalvelut tulisi säilyttää Eh, niiden osalta eh, Kuubaa voi verrata EU-hun ja se on ainoa alue maista, jolla tällaisia peruspalveluja on. Eli tämä on positiivinen haaste ja toivottavasti tähän haasteeseen vastataan hyvin. Kiitos. Seuraavana ESR-ryhmän puolesta eh, puolitoista minuuttia, herra Welder. Kiitos. Alankomaat on jo vuosikausia, vuosikymmeniä ollut läheisissä yhteyksissä kuubalaisiin. Minäkin olen ollut. Ja on hyvin tärkeää katsoa EUn ja Kuuban välisiä suhteita nyt tässä vaiheessa. Minä puhun niistä piireistä, jotka tunnen parhaiten tietenkin. Ja meidän pitää edistää yhteyksiä viranomaisiin, mutta myös oppositioon ja demokratia liikkeisiin, ihmisoikeusaktivisteihin. Taloudellinen kehitys on tietenkin tärkeää, sitä nimenomaan tarvitaan. Siellä on paljon vielä tekemistä. EUn pitää nyt ryhtyä toimeenpanemaan taloudellisia aloitteita hyvinkin voimallisesti. Me emme saa unohtaa, hyvä komissaari, mitä ihmisoikeusrikkomuksia siellä on tapahtunut kuitenkin. Ne ovat olleet hyvinkin selkeitä rikkomuksia. Siellä on tällä hetkellä vankilassa viru ihmisiä, joiden ei pitäisi siellä olla ovat, eivät ole rikosten takia, vaan sen takia, että he saattaisivat ehkä joskus jotain tehdä. Ja tämmöinenkin toiminta pitää tuomita. Muuten meidän pitäisi jatkaa tällä valitsemallamme tiellä. Kiitos seuraavana Alderyhmän puolesta herra Maura Parandiaran. Puhemies, kuukausien pyyntöjen jälkeen, kun pyyditte tätä keskustelua, joka Kuubaa koskee, ja sen jälkeen kun kaksi suurta ryhmää tässä täysistuntosalissa mm, puuttui asiaa ja pidettiin hyvin tärkeänä, että Federica Mogherini tulisi paikalle. Täällä nyt sitten kuitenkin ollaan, eikä korkeudustaja Mogherini ole paikalla, vaikka herra Haan kuitenkin on on nyt todella harmista nähdä, miten ihan se, että kerrotin, että diplomaattisuhteet astuisivat voimaan Kuuban ja Yhdysvaltain välillä. On uskomatonta, miten tämän takia jäsenvaltioiden hallitukset ovat kilpailleet keskenään, että kuka onnittelee ensin asiasta ja halutaan mennä sinne saarelle jakamaan voitot itselleen. Ja tässä jätetään huomiota ihmisoikeudet eikä oteta mukaan Kuuban kansalaisyhteiskuntaa keskusteluihin, on unohdettu nämä sadat Kuuban eh, opposition jäsenet, jotka ovat vuosikausia taistelleet ihmisten oikeuksien puolesta sekä saaren sisältä että ulkopuolelta käsin. Ja tässä nyt ainoastaan saa, halutaan kiivasti saada aikaiseksi taloudellisia sopimuksia, joista on etua muille maille. Haluan vain sanoa, että Euroopan unionin ja Kuuban kahdenvälisten eh, suhteiden eh, perustaksi tarvitaan sellainen vaatimus, että poliittiset vangit vapautetaan ja että vapauksia edistetään eh, saarella. Muuten tämä ei toimi. Meidän pitää nämä eurooppalaiset arvot asettaa etusijalle. Kiitos. Rafa, minuuttia. Kiitos puhemies. Nykyinen kylmän sodan retoriikka on lisääntymässä ja meidän pitää siinä ilmapiirissä nyt rakentaa suhteita Kuubaan ja tietenkin tämä on parempi kuin näitä, nämä kauppasaarot ja, ja, ja umpikujat ja muut. On hyvin tärkeää käytetään muistaa, että tämä pieni maa on jo 60 vuoden kärsinyt saaroista ja, ja nyt sen pitäisi ryhtyä vuoropuheluun tasapuolisena osapuolena. Tiedämme, mitä ongelmia EU on kohdannut mitä sosiaalisia, sosiaalisia saavutuksia nyt ryhdytään murentamaan. Meidän täytyy sen takia hyvin tarkasti katsoa, mitä tässä maassa, eli Kuubassa, on saavutettu. Meidän täytyy puolustaa ihmisten ihmisarvoa ilman, että heidän periaatteitaan ryhdytään mitenkään loukkaamaan. Maa on kuullut ottanut 70 prosenttia BKTstään rahoittaakseen ilmaista koulutus, ilmaisen koulutuksen. Ja siellä on erittäin korkea koulutustaso. Terveydenhuolto on ilmainen, tutkimus, nimenomaan lääke- ja, ja, ja lääketieteen alalla on hyvinkin edistynyttä. Näillä aloilla meidän pitää Kuubaa kunnioittaa siitä, mitä ovat saavuttaneet vaikeissa olosuhteissa. Emmekä saa unohtaa sitä, että ihmisarvoinen kohtelu on heille hyvin tärkeää. Täällä on sininen kortti. Herra te hyväksyttekö sen, herra Henkel? Olkaa hyvä. Uskotteko tosissaan, että kauppasaarto on aiheuttanut nämä ongelmat Kuubassa. Kaikki muuthan voivat käydä kauppaa Kuuban kanssa ja sosialismin vaikutukset eh, ovat yksi asia, joka tulee muistaa, eikä nyt yrittää tätä sälyttää USA kauppasaaron syyksi. Oletteko samaa mieltä? Hyvä. Rosakarafa, voisitteko vastata tähän kysymykseen? Niin herra Henkel, no tämä ei ole minun keksintöäni. On hyvin tunnettua, että 60 vuoden ajan Kuuba on tukahdutettu taloudellisesti, sosiaalisesti ja tämän takana on toinen maa. Minun maani, tai yksi Gaasan alue on samalla tavalla tukahdettuna Palestiinan kyljessä. Ja tämä pitää muistuttaa meille, että Kuuballakin pitää jollain tavalla olla toivoa eteenpäin ja tulevaisuuteen, niin että voivat jatkaa kehityksen tiellä. Me olemme, meidän pitää kuubalaisilta oppia paljon. on. Kiitos, herra Urtasun yksi minuutti. Dimitrios. Kiitos, Dimitrios. On aina mukava puhua, kun sinä johdat puhetta. Minun on sanottava, että tällä hetkellä nyt korjataan historiasta outoutta. Minä minun ryhmässämme kannatan tätä uutta suuntausta Kuuban ainoa maa, jonka kanssa ei ole sopimusta. Kyseessä on ainoa maa, jota on kaltoin kohdeltu, kun 96 hyväksin tuo yhteinen kanta. Ja se on todellakin vaikeuttanut suhteiden eh, normalisointia ja on tärkeää, että siitä päästäisiin eroon. Ja Euroopan unionin rooli Kuuban suhteen ei saa olla ainoastaan se, että käytetään hyväksi yritysten ja monikansallisten yritysten toimesta kaikenlaisia mahdollisuuksia, vaan tarvitsemme sellaista kumppanuutta, jossa ollaan tasa-arvoisen, että voidaan saada tästä Eh, nyt normaalit suhteet veljeskansaan päin. Euroopan unionilla voi olla tärkeä rooli niin, että lopultakin eh, Yhdysvallat lopettaisi kauppasaartonsa, joka on todella vaikeuttanut Kuuban talouksen, talouden kehittymistä. Ryhmäni nimessä sanoisin, että on todella tärkeää, että nämä neuvottelut jatkuvat. Kiitos. Το λόγο έχει για ένα λεπτό για την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας ο κύριος... Yksi minuutti e herra Kastalfa. Siamo di fronte a un'occasione storica, finalmente dopo... Vihdoinkin vuosien jälkeen eh, höllännetään tätä kauppasaartoa, joka on kuristanut maata vuosien ajan esimerkiksi, eh, mitä tulee esimerkiksi eh, lääkkeisiin ja muihin. Ja kuitenkin Eh, maassa on onnistuttu pitämään eh, hyvissä aisoissa esimerkiksi lapsikuolleisuus. Mutta on erittäin tärkeää, että emme valloita, eikä vätkä Yhdysvallat valloita tätä maata. On eh, muistettava, että mitään villiä siirtymistä kapitalismiin ei tapahdu, että asiat lähtevät ihan hallinnoimattomasti käsistä jotta, ja tämä saattaisi johtaa siihen, että eh, köyhyys lisääntyy vain. Meidän on eh, oltava nyt toistamatta niitä virheitä, joita on tehty eh, Venäjän suhteen. Tarvitaan poliittista yhteistyötä ja sellaista, joka hyödyttää varsinkin kansaa ja on pidettävä huoli siitä, ettei myöskään resursseja, öljyvarojakaan lähdetä riistämään. Για την ομάδα Kiitos. Seuraavana INF-ryhmän e puolesta Rova Arnoty. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, mes chers collègues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä olen hyvin iloinen siitä, että unioni ja Kuuba lähentyvät diplomaattisesti. Kauppasaartopolitiikka ja eristämispolitiikka tällaista maata kohtaan on osoittanut, että se ei ole hyödyllistä, vaan päinvastoin ja senpä takia on valitettavaa, että meidän on pitänyt odottaa, että e- e- Yhdysvallat muuttaa kantansa Kuubaa suhteen e, vuosikymmenten kauppasaaron jälkeen, joka on johdottanut tietysti kuubalaisten talouteen dramaattisesti, ennen kuin EU päättää tehdä samaa. Miten voimme siis teeskennellä, että EUlla olisi mitenkään riippumatonta ulkopolitiikkaa, koska se odotti ennen kuin EU, USA ryhtyy toimimaan? Ja toivon, että me emme nyt sitten tee tätä äh, totuuden kustannuksella. Raul Castrohan äh, on joutunut, äh, joutunut olemaan aika lailla politiikkansa uhri, mutta nämä kaikki kuolemat ja, ja jotka kommunisti on, kommunismi on aiheuttanut, on äh, värjännyt myös heidänkin maansa historiaa. Toivomme kaikki, että asiat edistyvät ja me tietenkään meidän täytyy muistaa äh, sukupolvien äh, uhraukset, jotka ovat noudattaneet tätä diktatorista ideologiaa, jota myös kommunismiksi kutsutaan. Kiitos. Herra Preda. EPP. Kiitos oikein paljon puhemies. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että on hyvä, että Euroopan unioni avaa lähestymistapansa Kuuban suuntaan. Hyvä, että siellä on poliittinen muutos alkamassa, mutta ei saa unohtaa, että tässä kuitenkin on kyse totalitaarista hallituksesta ja meidän on oltava olla varovaisia, kun lähdemme näistä suhteita normalisoimaan. Raul Castron hallituksen osalta lauhtuminen ei tuo mukana minkäänlaisia poliittisia uudistuksia, vaan Castrojen kasti ei aio antaa periksi. Herra Preda, täällä nyt oli joku tekninen ongelma. Saksan tulkkaus ei kuulunut läpi. Voisi, mm, onko Saksan tulkkaus nyt tässä? käynnissä. Kyllä, no hyvä. Sitten herra Breda, voitte mm, jatkaa. Eli kuin sanoin, niin Raul Castron hallinnon osalta lauhtuminen ei tuo mukanaan poliittisia uudistuksia. Castroin tarkoitus ei ole mitenkään vähentää painostusta, joka kohdistuu oppositioon ja ihmisoikeustaistelijoihin, vaan siellä toisin asia ajattelijoihin suhtaudutaan kielteisesti ja tukahdutaan kaikki kritiikki. On jopa otettu kiinni poliittisten vankien vaimot. Siellä on vielä kymmeniä poliittisia vankeja ja tuhansia ihmisiä tuomitaan siksi, että heitä pidetään vaarana järjestelmälle. Minkäänlaista parannusta ei ole tapahtunut mielipiteen vapauden puolestaan Guillermo Farinjas sai sahara palkintonsa vasta kolme vuotta sen saatuaan, koska hän ei päässyt matkustamaan. Kuka tahansa siellä hallitusta arvostelee tai mainitsee ihmisoikeusloukkaukset, häntä rangaistaan. Ja Tämä on selkeästi totalitaarinen hanke, jossa on vain yksi ainoa pakollinen ideologia. Se, että taloudelliset uudistukset ovat mukanaan poliittisia uudistuksia, no tähän ei voi luottaa. Meidän on varmistettava, että kastrismi ei jatku uuden tyyppisenä autoritarismina, niin kuin joissain kommunistisissa maissa. Kiitos. Kiitos. Kaksi minuuttia, herra Haregui Atondo. Puhemies, minä haluaisin ensiksi sanoa komission jäsenille ja komission korkealle edustajalle Mogherinille, että haluan onnitella heitä, sillä haluan tämän todellakin kyllä huomiota siihen, että saadaan onnittelut tälle Kuuban käynnille. Euroopan unioni aloitti ennen Yhdysvaltoja jo suhteiden luomiset Kuubaan. Tämä on tärkeää siksi, että Kuuba on tärkeä maa, sillä on suuri geopoliittinen vaikutus tuolla alueella. Tämä näkyy Kolumbian rauhan prosessista, sieltä näkyy Kuuban tärkeys ja se, minkälainen ideologinen vaikutus Kuuballa on kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa. Kaikki tämä osoittaa, että Kuuba on tärkeä maa, eikä siksi ole sattumanvaraista, että Yhdysvallat ovat alkaneet parantaa näitä suhteita, sillä Yhdysvallatkin haluaa muuttaa asemansa Latinalaisessa Amerikassa. Tämä on hyvä asia meillä pidä myöskään olla vanhan aikaisia kantoja Kuuban suhteen, kuten kauppasaarto tai yhteinen kanta. Meidän pitää muokata Euroopan unionin kantaa näihin uusiin aikoihin, jotka nopeasti edistyvät, eikä Euroopan parlamentin pidä katsoa Kuubaan yksinkertaista, että oltaisiin ikään kuin joko Kuuban puolesta tai sitä vastaan. Näin ei saada suurta Euroopan ongelmaa ratkaistua, eli sitä, että miten pääsemme takaisin latinalaisen Amerikkaan ja saamme siellä eh, käyttöömme tätä geopoliittista tilaa. Meidän autettava kuvaa, jotta siellä voi olla demokraattista siirtymää. Kyllä, demokratiaa tarvitaan, mutta ei kuitenkaan voida lähteä siltä vaatimaan tiettyjä periaatteet, joita siellä ei hyväksytä. Meidän on oltava älykkäitä. Kyllä sinne muutos tulee eh, kauppasuhteiden ja henkilökohtaisten suhteiden välillä eh, elektroniikan saavuttua sinne. Ja tärkeää, että tuohon suuntaan edistytään. Kiitos. Έχετε μία μπλε κάρτα από Kiitos. Sininen kortti. Hyväksyttekö herra Gallerin sinisen kortin? Herra Käällä, teille esittää sininen kortin. Olkaa hyvä, herra Käällä. Kiitos kollega. Totesitte, että on tuettava muutosta periaatteessa en vastusta, mutta eikö vaikutelmanne kuitenkin ole sellainen, että nykyiset vallanpitäjät, mitä tulee vapauttamiseen kaupassa, hyödyttävät tätä asiaa vain siten, että saavat itsensä eturintamaan, jotta sitten demokraattisen kehityksen jälkeen ovat myöskin taloudellisesti ylhäällä, eli poliittista agendaa, eikö sitä tulisi myöskin pyytää? Nadie lo sabe realmente. Nadie... 30 sekuntia vastauksen. Jos. Ei kukaan tiedä vastausta tähän, ei kukaan tiedä miten muutokset tapahtuvat tai minkälainen poliittinen järjestelmä sinne syntyy, mutta todennäköisesti kauppavaihto ja ihmisten väliset suhteet nyt on jo kaksinkertainen määrä yhdysvaltalaisia saapunut eh, viimeisen puolen vuoden aikana saarelle. Kaksinkertaistunut, eli kun nyt avaudutaan internetin suuntaan ja on inhimillisiä suhteita tulee enemmän. Eikö tätä kautta tule vapaus? No kyllä se tulee sitä kautta. Siksi on edesautettava tätä, vaikka he saisivat etua kauppavaihdosta, niin tämä on oikea tie. Onko ehkä jäännä leptoa kirjois Henkel? Herra Henkel, yksi minuutti. Als Vertreter der deutschen minä edustan Saksan teollisuutta ja olen Amnesty Internationalinkin jäsen. Olen neljä kertaa tavannut Fidel Castron, keskustellut tuntikaupalla hänen kanssaan ihmisoikeuksista ja kuolemanrangaistuksesta vuodesta 2003 tiedän, että hän ei ole enää mukana, mutta kuitenkin olen puhunut myös, tai riitellyt hänen kanssaan katastrofaalisesta taloudesta ja siitä, miten huonosti kansalla menee ja miten Havannan talot rappeutuvat. Ja joka kerta hänen puolustuks- hän sanoi puolustuksekseen, että no me kärsimme amerikkalaisten kauppasaarosta. Vaikka muut olisivat voineet käydä kauppaa Kuuban kanssa, niin silti tämä kauppasaarto oli aina Castron tekosyy joten olisi, jos saartoa ei olisi otettu, niin olisivatko Castron veljet jo pois kuvasta ja olisivatko edes poliittiset vangit enää vankilassa? Ja olisiko meidän eurooppalaisten pitänyt painostaa Amerikkaa poistamaan kauppasaarto jo aikoja sitten? Kiitos. Puolitoista minuuttia, herra Telitska. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Ehkä viimeinen olen minä, joka puolustaa Kuuban viime vuosikymmenten politiikkaa, joka sanoisi, että se on ollut menestys. Mutta ensimmäinen kyllä, joka sanoo, että yhdistetään amerikkalaisia, jotka ovat aktiivisempia, nopeampia ja avoimempia nyt kun Kuubassa ei kovinkaan paljon muutoksia tapahtunut, ei välttämättä ole virhe. Tämä on demokraattinen sopimus, on paperi, joka minulla on kädessä, niin sen ovat allekirjoittaneet tuhannet kuupalaiset, ja kun sen kohtia tarkastelee, niin mitään tämän paperin kohdista ei ole täytäntöön pantu, ja kuupalaiset haluaisivat, että jotain tehtäisiin Uskon, että tiettyä hyötyä voidaan kanssa saada, mutta on erittäin tärkeää, että ehdollisuuden kautta mennään. Ja se tarkoittaa sitä, että jos hallitus Kuubassa tekee jotain, niin sitten toisella tehdään jotain muuta. Jos sitten Kuubassa tapahtuu jotain, niin sitten mekin reagoimme. Ei siten, että Kuuba vain odottaa myönnytyksiä, mutta ei ole valmis keskustelemaan ihmisoikeuskysymyksistä. Eli ehdollisuus kyllä ja sitten eh, on katsottava, mitä demokraattisen uudistuksen aikaa saada, miten kohdella poliittisia vankeja, eikä kannata jäädä odottamaan huomattavia muutoksia, jos oikeusjärjestelmä ei muutu. Poliittisia vankeja on vieläkin. Tämän tilanteen on muututtava ja jos siinä onnistutaan, niin olemme menossa oikeaan suuntaan. Komissiossa ja eh, korkeudellisuuden taholta varmasti näihin asioihin vielä paneudutaan ja saadaan aikaan tuloksia. Continuiamo il dibattito con eh, l'onorevole Couso. Keskustelu jatkuu. Eh, Minuuttiin per muu, olkaa hyvä. Kiitos. Nyt on neljäs kierros ja on hienoa, että edistytään. Edistytään silloin, kun puhutaan tasa-arvoisten mm, ihmisten kesken ja kun huomioidaan, että kullakin maalla ja kansalla on oma itsemääräämisoikeutensa, mutta tässä kielteinen asia on se, että kun viides kierros käydään syksyllä, niin jotta näin voitaisiin toimia, on päästävä eroon vuoden 1906 yhteistä kannasta. Se on ainutlaatuinen ja se on sen periaatteen vastainen, että ettei saa puuttua toisen maan sisäisiin asioihin, eikä se myöskään ole merkittävä enää, koska nyt on jo kahdenvälisiä suhteita jäsenvaltioiden välillä. Toivoisin, että voitaisiin eh, edistää sitä, että kauppasaarto lopetettaisiin, pitäisi palauttaa myös Guantanamon laiton tukikohta, ja kun näin monta vuotta on puututtu maiden asioihin, pitää miettiä, pitäisikö muuallakin Latinalaisessa Amerikassa toimia näin. Oma vaikutelmani on sellainen, että kun Kuubasta ja Kuuban suhteesta puhutaan, pyritään nopeasti saman aikaan sopimus tämän saaren kanssa, joka näiden joka kanssa meillä saa sopimusta, ei ole ja ne, joiden kanssa meillä sopimus on, siellä edetään hyvin. Olemme luoneet e, olosuhteet kasvulle ja erinomaiselle hyvinvoinnille. No minua tämä nyt kyllä vähän epäilyttää ja askarruttaa sekin, että amerikkalaisten avautuminen merkit, se saattaa merkitä myöskin kapitalistista hyökkäystä. koska maassa on ollut paljon hyvää, esimerkiksi koulutusjärjestelmä, hyvä terveydenhuolto, tietysti ihmisoikeusloukkaus tosiasia mutta suurin loukkaus Kuuban alueella on kuitenkin amerikkalaisten tekosia, tämä Guantanamon leiri. Mutta no, hyvä, että suhteessa Kuubaan on edistytty. Se on hyvä asia, mutta kannattaa hieman miettiä prioriteetteja, kun näistä suhteista puhutaan. Kiitos. Ja sitten Obermaier, olkaa hyvä. E EUn tärkein Kuuban kumppani yli kaksi miljardia euroa viime vuonna. Ja tietysti diplomaattisuhteet pitää tähän kytkeä. Ja kun, jos syntyy uusia markkinoita, niin USA ei tietenkään ajattele ensimmäisenä EUta, vaan, vaan, vaan omaa etuaan. On hyvä, jos Kuuba avautuu lisää vielä. Kuitenkin meiltä meni niin kuusi vuotta ennen kuin 2008 alkaneet neuvottelut saatiin päätökseen 2014. Mutta Euroopalla on hyvin tärkeä tehtävä katsoa, että ihmisoikeusten takana löytyy myös Kuuban Kuuban hyviä menestyksiä, kuten koulutus ja tutkimus, ja että saamme siitä hyötyä. Kuuban, Kuuba tarvitsee eurokkaasta tukea myös kansalaisyhteiskuntansa kasvattamisessa. Ja toivon, että tämmöinen vapaa, demokraattinen Kuuba, jota EU tukee, niin tämän pitää olla vapaa ja sosiaalinen maa, joilla on eurooppalaiset arvot. Valesa. Kiitokset Eva Valesa. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. On avattu uusi luku suhteissamme Kuuban. Amerikkalaiset ovat tehneet samoin, mutta ihmisoikeusloukkaukset ovat edelleenkin tosiasia. Vuonna 2015 edelleenkin on enenevä määrä pidätyksiä ja lyhyitä pidätyksiä, joissa ei ole oikeudenkäyntiä ja myöskin eristystä ja kidutusta käytetään. Eikä mahdollista myöskään internetin käyttömahdollisuutta, eikä Kuuballe mahdollistanut ihmisoikeusseurantaa myöskään ja ihmisoikeustaistelijoita todellakin kohdellaan huonosti. Tammikuussa 25. päivä pidettiin ensimmäinen korkean tason vuoropuhelu Kuuban ihmisoikeustilanteesta ja kokous antoi toiveita sille, että vuoropuhelu voitaisiin käynnistää. Tulevaisuutta ajatellen ei käy päinsä, että ihmisoikeuksia loukataan. Yhteistä kantaa tarvitaan. Tietysti poliittista taloudellista yhteistyötä on vahvistettava ja tämän on oltava kestäväpohjainen prosessi, joka pyrkii vapaaseen demokratiaan. Kiitos. Valesa, la parola. Kiitokset ja seuraavana Gil. Puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja hyvä komissio sen, kun Kuuba nyt avautuu maailmalle. On tärkeää, että me suhtaudumme hyvin strategisesti näihin suhteisiin, jotka kattavat kaikki EUn edut. On hyvä, että Rova Mogherini kävi maaliskuussa Kuubassa, näin edistettiin vapakauppaa sopimusta toivottavasti hänellä ja komissiolla on kaikkien jäsenvaltioiden tuki, jotta voitaisiin sopimukseen päästä. Komission jäsen oli hyvä kuulla tästä ihmisoikeusvuoropuhelusta. On aika selvää, että kauppasaarroilla ei pystytty parantamaan ihmisoikeustilannetta ja olen sitä mieltä, että vapaakauppasopimuksella ja vuoropuolella voitaisiin saada aikaiseksi muutosta, sillä tämä voi edistää muutoksia ja näin Kuuba voisi vähitellen esimerkiksi viestintäalaa vapauttaa, mutta on mietitään myös geopolitiikkaa ja strategiassa varmasti huomioidaan se, että Kuubalan suhteet tärkeisiin toimijoihin, kuten Venäjän ja Kiinaan ja Moskovan kanssa, he allekirjoittivat sopimuksen viime vuonna. Tämä mahdollistaa sen, että tiedustelutoimet voidaan uudelleen aloittaa tuolla. Ja Beijing on myös tärkeitä investointikumppaneita. Ja koska EUlla on paljon samansuuntaisia etuja kuin Yhdysvalloilla, niin onko korkea edustaja tai komission jäsen miettinyt sitä, miten voitaisiin tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa? Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos. Super puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. EUn ja Kuuban väliset neuvottelut ovat hyvä, hyvä asia. On hyvä, että käydään vuoropuhelua. Meistä tämä sopimus onnistuu kuitenkin vain, jos me lopetamme EUn puuttumisen Kuuban sisäisiin asioihin. Tässä vuoropuhelussa ei vielä, tai eihän sanota, että Kuuban pitää lopettaa tämmöinen ilmainen terveydenhoito ja että sitä tarjottaisiin ulkomaalaisille. Mistä tämä olisi syrjivää Tämä on eurooppalainen vastaus ja me uskomme kansalaisten itsemääräämisoikeuteen. EUn yhteinen kanta on ollut este neuvottelujen edistymiselle ja haluaisin kysyä komissiolta, miten tällainen tasa-arvoinen neuvottelupolitiikka mm, edellyttäisi sitä, että meidän kuupa yhteinen kantamme ei menisi eteenpäin. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä kontekstu procesa normalizacije odnosa između tässä kontekstissa on tarkasteltu Kuuban ja Yhdysvaltojen välisiä suhteita ja tietysti on laajempiakin vaikutuksia. Ja lähentyminen Washingtonin voivatko populistit käyttää tätä myöskin ja ääriryhmittymät toisaalta myöskin, kuten esimerkiksi Venezuelan johto. Nämä ideologiset johtajat tapaavat johtajia Washingtonissa ja on katsottava, miten tämä normaali soitumisprosessi on syytä tulkita. Se tietysti saattaa johtaa parempaan ihmisoikeustilanteeseen alueella laajemminkin. Ja vastustaisin hieman eurooppalaisen vasemmiston kantaa. Meillähän on ollut jo pitkään diplomaattiset yhteydet Kuubaan ja jo pitkään on oltu tilanteessa, johon nyt vasta Yhdysvallat on siirtymässä suhteissa Kuuban kanssa. Tarvitaan strategisia suhteita latinalaisen Amerikan ja eteläisen Amerikan kumppaneihin silloin, kun puhutaan yhteisistä arvoista. Ja tärkeää näin ollen on, että eh, poliittisen vuoropuhelun osalta kannattaa olla kunnianhimoinen tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaisille Kuuballe, jossa poliittisia vankeja ei enää olisi ja jossa mielipiteen vapaus ja uskonnon vapaus vallitsisivat ja jossa myöskin monipuoluevaalit olisivat mahdollisia. Näihin tavoitteisiin on pyrittävä ja tässä on tehtävä yhteistyötä Kuuban kanssa, jotta sitä ei jätetä yksin. Onorevole Valenciano. Valenciano seuraavana, olkaa hyvä. Källei. Per un minuto. Per un minuto. Si. Puheaikaa minuutti, kyllä, kyllä minuutti. Kiitos puhemies itse asiassa kun tässä kuuntelee joitain puheenvuoroja, niin vaikuttaa siltä, että ikään kuin mitään olisi tapahtunut 15-20 vuoteen, vaan täällä on aivan samanlaisia kantoja kuin ennenkin, vaikka Kuuban kehitys on tässä tapauksessa todella selvää. Siellä on tilanne muuttunut ja koska asiat ovat muuttuneet, niin meilläkin on velvollisuus nyt päivittää käsityksiämme. Olisi hyvä, että me olisi näin jälkeen jääneitä, jos ajatellaan suhteitamme Kuuban. Meidän on jo päästävä eroon yhteistä kannasta. Tätä on täällä jo satoja kertoja vaadittu. Meidän on päästävä eroon kauppasaarosta ja nyt on aloitettava ihmisoikeusvuoropuhelu niin kuin on tehty. Herra Lamrinidis aloitti vuoropuhelun ihmisoikeuksien liittyen Kuuban kanssa, mutta jos on joku sellainen asia, jossa on kaksi naamaista Kuuban suunta, niin tämä on juuri tämä asia. Niin kuin joku sanoi täällä, tämä on todella epänormaali tilanne. Meidän pitää päivittää toimintatapojamme, meidän pitää eh, ymmärtää asioita uudella tavalla ja vaadittava kuubalaisilta, että siellä toimitaan ihmisoikeuksia kunnioittain. Kiitos. La parola. Kiitos. Mä kalistan puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. USA ja Kuuba ovat päättäneet, että nyt on aika muuttua. Meidän eurooppalaisten ei pitäisi katsoa sivusta, vaan olla mukana vaikka kritiikkiä on ollut tämä uusi diplomaattinen, diplomaattinen lähestymistapa saa Amerikan kansan tuen ja Obamaa ja hänen hallintonsa on saanut siitä paljon kiitosta. Diplomaattisten suhteiden uusiminen on johtajuuden merkki ja se on myös seurausta kongressissa tapahtuneesta uudistumisesta. Amerikan kuubalaisyhteisö, kansalaisjärjestöt ja yksityinen sektori ovat tätä kannattaneet. Tässä, on, tässä halutaan muuttaa politiikkaa, jota molemmat ovat kuvaneet. Kogret Tennesseeistä on sanonut, että tämä aikaisempi politiikka on, on 50 vuoden epäonnistumista. EUn pitäisi pitää tätä päätöstä erittäin hyvänä ja kannustaa tätä muutosta, joka hyödyntää globaalia maailmanjärjestystä, alueellista sellaista, ja joka auttaa Kuuban kansaa. Meidän tukemme pitäisi kehittää demokratiaa Kuubassa eikä millään tavalla tukea nykyistä autoritaarista eh, valtaa. Eh, John Kerry, ulkoministeri, on sanonut, että nyt eh, halutaan saada yhteisiä intressejä jota, joka hyödyttää molempia ja EUn pitää allekirjoittaa tämä USAn kanta. All'onorevole Emilia Mon per un minuto. Kiitos. Miljan Mon, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitos komission jäsen näistä tiedoista, mitä annoitte Kuuban neuvottelujen suhteen. Tässä siis edistytään ja toivottavasti Euroopan unionin ja jäsenvaltiot voivat sopimuksen kautta päästä selkeämpänä sanoin tuolla saarella. Siellä on hyvin tärkeä vaihe menessä, menne, meneillään. Mutta ei ole vielä varmaa, pystytäänkö edistymään neuvotteluissa, sillä tässä on vielä tärkeitä asioita käsittelemättä. Ja nyt Kuuban hallituksella ehkä ole niin kiireenään parata suhteita on kun siellä on eh, päästy normaaliin suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa 50 vuoden jälkeen. Ja vaikka siellä on joitain pieniä muutoksia tehty ja vähän lisätty avoimuutta, kuitenkaan Kuuban hallitus ei ole muuttanut toimintatapojaan. On hyvä, että Lambrinidsin eh, EUn edustajien ja kuuvalaisten kanssa pidettiin nyt tämä kesäkuun kokous. Me haluamme, että kuvassa muutetaan rikoslakia, pitää ratifioida YK poliittisten oikeuksien ja kansalaisoikeuksien peruskirja. Se on vain allekirjoitettu siellä opposition edustajia ja ihmisoikeustaistelijoita vielä häiritään. Tämä käy ilmi äskettäistä mietinnöstä ja myös siitä, mitä komission sen Haan sanoi, että mitä viime viikonloppuna tapahtui. Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välillä on paljon yhtenäisyyksiä, kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Kuubanen niin pitäisi olla tässä mikään erilainen tapaus ja toivottavasti jatketaan eh, näitä keskusteluja, jotka alkoivat 25. päivä. kun pitäisi olla tärkeällä siellä näissä neuvotteluissa. Kiitos. Trinta, prego. Kiitos ja Gaaler puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Itsekin olen sitä mieltä, että Euroopassa tarvitaan rakentavaa politiikkaa Kuuban suuntaan. Ja on erittäin tärkeää, että kansalaisten edut pidetään mielessä. Siirtymät eh, kommunistisesta diktatuurista demokratian suuntaan, siitä meillä on kokemusta ja uskon, että kuubalaiset toivat demokraattista kehitystä. Eli kommunista äh, diktatuuria äh, ei äh, jatketa, mutta sitten ei myöskään toivota Miamista vallanpitäjiä, vaan toisen tyyppistä kehitystä, jotta demokraattinen yhteiskunta voi kehittyä, joka on aidosti kuupalainen, sellainen, että se huomioi Kuuban perinteet ja kulttuurin, on muistettava, että Kuuban perinteet ovat muutakin kuin yksipuoluejärjestelmä tai Batistan regiimi, vaan demokratia sellaisena kuin eh, Euroopassakin eh, on ollut mahdollista monissa siirtymä eh, maissa demokratia toteuttaa. Ja niin kuin Henkel totesi, Yhdysvallat olisi jo vuosikymmeniä sitten siinä vaiheessa, kun jos kauppasaarto olisi poistettu aikaisemmin, niin tilanne olisi toisenlainen ja maa olisi demokratisoitunut aikaisemmin jo. Eli uskoisin, että tarjous, eh, jonka teemme, siihen tulee esittää vaatimus myös siitä, että käydään pyöreän pöydän ääreen ja on erittäin tärkeää, että demokraattinen oppositio maassa saa mahdollisuuden käydä neuvottelemaan hallituksen kanssa esimerkiksi siitä, milloin ensimmäiset demokraattiset vaalit on mahdollista maassa pitää. Kiitos. Kiitos. Ja nyt, nyt sitten Catch the Eye-puheenvuoroihin. Seitsemän puheenvuoro pyyntöä. Polczak ensimmäisenä. Puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. <clears throat> Já bych... Kiitos, että saan puhua tässä yhteydessä. Haluaisin aluksi sanoa, että se mitä Kuuba on viime vuosikymmeninä kokenut, on rasittanut sitä ja tämän rasituksen poistaminen olisi hyvä. Tämä vuoropuhelu tai dialogi, jonka EU haluaa aloittaa, on itse asiassa jo käynnistynyt, mutta minun käsittääkseni sitä ei voi ilman ehtoja aloittaa. Meidän täytyy asettaa tiukat rajat, meidän täytyy ainakin perusihmisoikeuksien periaatteita edellyttää Kuubalta. Haluan myös sanoa, että tämmöinen doktriini, jonka Václav Havel, meidän entinen presidenttimme, on äh, sanottu, että meistä ihmisoikeudet ovat perusperiaate, joita ei voida muuttaa tai vaihtaa mihinkään ala-arvoisempaan. Meidän täytyy varmistaa, että me neuvottelemme Kuuban ihmisten intressissä ja että näissä neuvotteluissa asetetaan tietyt rajat, joita EU edellyttää. Per, per ja seuraava puhuja, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. It is about time, ladies and gentlemen, that we... No niin, nyt on jo korkea aika, että me siirrymme EUn ja Kuuban välisissä suhteissa uuteen aikaan. Meidän pitää demokratiaa siinä maassa edistää ja kannustaa taloudelliseen muutokseen. Meidän pitää tukea Kuubaa tässä muutos- ja, ja modernisointiprosessissa ja kannustaa kahdenväliseen yhteistyöhön, poliittiseen dialogiin, esimerkiksi siinä, miten ihmisoikeuksia ja kansalaisten oikeuksia, sananvapautta edistetään tässä siirtymävaiheessa. Kuuban Kuuba on potentiaalisesti ACP-yhteisön uusi jäsen ja senpä takia meidän pitää sitä tukea, koska se edistää hyvin tärkeää askelta Euroopan unionin ja Kuuban suhteiden parantumisessa. Me haluamme kunnioittaa toinen toisiamme tässä uudessa suhteessa ja meidän pitää edistää Kuuban kehittymistä. Uskon, että Kuuballa on paljon voitettavaa tulevaisuudessa. Julika, onore. Julika, kiitos. Ja sitten Maria, puheenkaan yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Eunilatilaisen Amerikan väliset suhteet on asetettava strategiseksi prioriteetiksi tässä moninapaissa maassa, maailmassa, jossa nyt elämme. Ja Kuuba on tärkeästi muuttunut, koska Euroopan unioni voi ulkopolitiikallaan vaikuttaa asioihin, voidaan mennä omaa tietä eteenpäin, eikä vain seurata Yhdysvaltoja. Tästä olisi hyötyä Kuuban ja länsimaailman välisille suhteille. Meidän pitää käydä vuoropuhelua Kuuban kanssa ja myös ihmisoikeuksista, mutta tämä ei saa olla mikään viikunan lehti joka antaa meidän sitten kuuman puuttua ja heihin nojautua. Varmasti voimme saada aikaiseksi sellaisen tilanteen, josta on hyötyä molemminpuolisesti ja joka pohjautuu molemminpuoliseen kunnioitukseen. Meidän ei pidä yksinkertaisesti pyrkiä saada sieltä resursseja käyttöömme. Jakovcic, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies muutama vuosi sitten minulle tarjoutui mahdollisuus olla yhteydessä vankeihin Kuubassa. Näennäisiä tuomioistuinkäsittelyjä heidän osaltaan oli käyty ja näennäisiä syytöksiä esitetty. Odotukset kuitenkin olivat varsin korkealla, varsinkin Euroopan unionin suuntaan. Ja ihmiset, jotka Kuuvassa demokratiaa toivovat, toivottavasti saavat meiltä riittävän tuen ja toivottavasti todella suhtida. On hyvä, että edistystä demokraattisen kehityksen suuntaan on tapahtunut ja tietysti taloudellista toimista saattaa olla tässä yhteydessä hyötyä, mutta toisaalta emme saa unohtaa kansan kärsimyksiä. Se on kärsinyt ja se kärsii. Ja tärkeää on, että ihmisoikeuskysymykset pidetään myöskin esillä. Kiitos. Nyt nämä puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja hyvä komissaari, kiitos tästä keskustelusta. Olen todella iloinen, että olen kuullut lähes kaikin, kaikkien sanovan, että saarto ei ole koskaan mitään no, ratkaissut hiljaisena pysyminen ja, ja merkityksettömien sopimusten allekirjoittaminen ei ole mitään ratkaisut ennenkään. Meidän pitäisi oppia tästä, jos me haluamme olla Kuuban kanssa kumppaneita, niin meidän täytyy tunnustaa, että me olemme tehneet ulkopolitiikassamme virheitä ja meidän pitää ryhtyä tekemään oikeita asioita. Kun puhutaan ihmisoikeuksista ja oikeudesta ihmisarvoiseen elämään, työhön, ilmaiseen koulutukseen, nämä kaikki kuuluvat ihmisoikeuksiin, jotka ovat Kuubassa ihan normaaleja. Ja sen takia meidän pitää kysyä itseltämme, että ovatko nämä normaaleja myös Euroopassa. Ennen kuin me ryhdymme toisille saarnaamaan, niin pitää saada oma talo kuntoon ja pitää katsoa, missä olosuhteissa ihmiset elävät täällä Euroopassakin. Minä olen hyvin kiitollinen, että korkea edustaja on ryhtynyt toimimaan. Olen varma, että EU pystyy riippumattomaan ulkopolitiikkaan, kunhan sitä ei pelätä. Ultimointi. Kiitos Soltes. Puheaika minuuttia tämän viimeinen puheenvuoro. Hvala Kuba tabu. Kuba on ollut tabuaihe monen vuoden ajan. Pitkään se oli eristyksessä, mitä tulee taloudellisen toimintaan. Se on jättänyt varmasti jälkensä eh, kumpaankin tahoon. Ja näin ollen pidän näitä ponnistuksia oikein hyvänä, jolla pyritään suhteita Kuubaan parantamaan ja saamaan aikaan sopimus maan kanssa. Toisaalta meidän on oltava riittävän varovaisia tässä hankkeessa, sillä kyseessä on maa, joka ei varmasti hyväksy sitä, että asetamme omat demokraattiset vaatimuksemme Kuuballe. Meidän on ymmärrettävä Euroopassa, että Kuuba on erilainen ja että kuubalaisilla on oikeus omiin päätöksiin ja valintoihin. Jos Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuin tekee päätöksiä, niin tältä pohjalta jos asioita tarkastelee, niin tietysti kehitystä on tehtävä paljon. Ja nyt sitten puheenvuoron saa komission eh, jäsen Herahan, joka puhuu tässä eh, korkeudusta Mokerinin puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää tästä keskustelusta ja rehellisestä ajatusten vaihdosta. EU-Kuuban suhteista, mutta tietenkin äh, tässä yhteydessä herra Maura Barandiaran mm, valitteli sitä, että korkea edustaja ei päässyt itse paikalle tänään No, haluan muistuttaa, että syy oli se, että äh, Rova Mogherini on nyt Viinissä Iran neuvotteluissa ja toivon, että tämä nyt on ihan riittävä peruste sille, että hän ei voinut tulla tänään tänne. Ja toivon, että siellä saadaan aikaan sopimus. Palataan nyt tähän aiheeseen. Tällaisissa tapauksissa yleensäkin tällaisesta aiheesta keskustelu heijastelee hyvin erilaisia kantoja joita ei ole aina helppo yhteensovittaa. Kuunneltuani kaikkia puheenvuoroja hyvinkin huolellisesti, niin olen sitä mieltä, että EU on ihan oikealla tiellä nyt vuonna 2014 sopimansa kannan mukaan. Haluamme tiivistää yhteyksiä Kuubaan, haluamme kehittää suhteita ja löytää rauhanomaisia tapoja edistää myös EUn intressejä siellä. Tämmöinen poliittinen dialogi ja, ja yhteistyösopimus olisi konkreettinen askel tähän suuntaan. Sillä tavalla pystyttäisiin jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua ja tiivistämään yhteistyötä. Meidän sitoumuksemme vahvistaminen ja yh- molemminpuolisen luottamuksen kasvattaminen tarkoittaisi sitä, että me arvostamme samoja asioita. EUn kokemus on hyvä tällaisessa maassa myös sen äh, talouden mm, uudistamisessa. Ja tällä tavalla voidaan osoittaa, miten voidaan luoda tällainen säännelty markkinatalous, joka kuitenkin yhtä lailla pitää yllä sosiaalisia oikeuksia. Moni on täällä esittänyt huolensa, mitkä ovat ihmisoikeuksien tila maassa. Me olemme erityisen tarkkaavaisia tässä ja olemme yhtä lailla huolissamme asiasta kuten olen johdannossani jo totesinkin. Tästä syystä asia on otettu jatkuvasti esille kuubalaisten kumppaneiden kanssa ja me olemme aloittamassa keskustelut ihmisoikeuksista vielä ennen kuin poliittinen vuoropuhelu päättyy yhteistyösopimuksesta sen takamiseksi, että meillä on hyvä yhteistyöfoorumi rakentavaa ja tuloksiin tähtäävää foorumia varten. Jos Eurooppa haluaa olla osa tätä historiallista prosessia, joka nyt on käynnissä Kuubassa, ja jos me haluamme tässä olla myös voimatekijän, niin jos me haluamme rohkaista uudistuksiin ja sanoa jotain myös ihmisoikeuksia, niin tässä on vain yksi asia, eli olla mukana tässä Kuuban rinnalla. Näin teemmekin ja näin teemme jatkossakin tulevina kuukausina ja vuosina. La discussione sulle... Keskustelu EUn ja Kuuban